Tämä kirjataan tämän istunnon pöytäkirjaan. Jos pöytäkirjojen hyväksymiseen mennessä ei ole mitään kommentteja esitetty, niin silloin tämä pyyntö katsotaan hyväksytyksi.